Hyvät kollegat, esittäisimme, että me aloittaisimme kokouksen. Mä olen pahoillani tästä myöhästymisestä budjettivaliokunnan jäsenille ja muillekin osallistujille. Me tarvitsemme hiukan enemmän aikaa kuin kuvittelimmekaan koordinaattoreiden kesken, että saimme poliittisen sopimuksen aikaan, koska sitä tarvitsemme. Hyvä uutinen on, että me saimme sopimuksen. Varmastikin me voimme hyvin nyt sitten saattaa päätökseen tarkistusten käsittelyn 2011 talousarvioesityksessä vielä tänään. Eli tänään hoidetaan kaikki vastaavat äänestykset. Meillä on joitakin äänestyksiä jäljellä vielä ensi viikollakin. Kerron ne sitten kokouksen päätteeksi. No niin. Aloittaisin ulkosuhteisiin liittyvistä määrärahoista otsakkeesta neljä. Sehän jätettiin loppuun. Pitkien keskustelun jälkeen koordinaattoreiden kesken saimme aikaan sopuratkaisun. Hiukkasen hiljaisuutta pyydän. Niin kutsutun kakkosvaihtoehdon pohjalta se vastaa tätä taulukkoa, joka on teille juuri jaettu. Tässä on kompromissin perusta. Mutta hiukkasen enemmän tarvitsemme kuitenkin aikaa, jotta voimme saattaa päätökseen kaikki vastaavat budjettikohdat, jotka vastaavat tätä sopuratkaisua. Ensinnäkin esitän budjettivaliokunnalle, mikä on tämä poliittinen kompromissi, joka sallii ratkaisun, jos tämän kompromissin puolesta äänestetään, niin sen jälkeen äänestytään yhtenä ryhmänä kaikki budjettikohdat, jotka ovat tässä kakkosvaihtoehdossa, paitsi ne kohdat, jotka olivat mukana kompromississa, mutta joista meitä täytyy teknisistä syistä äh, täsmentää joitakin seikkoja, vastaavia, vastaavat summat kullakin. Niitä on noin kuutisen kohtaa. Ja niistä voidaan äänestää ensi viikolla. Tämän lisäksi esittäisin, että yhtenä ryhmänä äänestettäisiin myös kaikista huomautuksista nelosotsakkeessa. No pardon, on votera une par On... Ai yksitellen. No, kokee, pyritään huomautuksetkin hoitamaan, hoitamaan otsakkeessa neljää. Ehkä minä esittelen poliittisen kompromissin ensin ja totta kai Esittelijä voi kommentoida myös, jos niin haluaa. Ongelma oli seuraavanlainen. Meillä on ryhmien kesken poliittinen sopimus, nimittäin, että nelosotsakkeessa ei mennä yli, kuten ei muissakaan otsakkeissa, sen katon, joka on rahoitusnäkymissä. Kaikki tarkistukset, joita tähän asti olemme käsitelleet, ovat menneet noin 41,5 miljoonaa, vähän yli 40 miljoonaa yli katon. Toisin sanoen 40 miljoonaa piti löytää, 40,5 miljoonaa. Saavuttavamme sopimus johtaa siihen, että vastaavat säästöt löydetään niin, että saadaan puolet ja puolet suuruusluokaltaan toimenpiteistä, jotka liittyvät banaanisopimuksen ja toisaalta budjettikohdasta ICI+. Se on tämä teollisuusomaiden yhteistyötä koskeva kohta. Tämä on budjettivaliokunnan poliittisten ryhmien löytämä ratkaisu. Näiden kohtien valinta, ja haluan tämän julkisesti todeta, koska nyt kokoustamme julkisesti, vastasi ei sitä, että emme olisi kiinnostuneita tai vastustaisimme, saati vastustaisimme sopimusta, jonka Euroopan unioni on tehnyt bananin tuottajien maiden kanssa, tai ajatellen tätä uutta, uutta ISI plussa rahoittamaan politiikan päinvastoin. Me pidämme niitä tarvittavina politiikan lohkoina, mutta me halusimme kuitenkin lähettää vahvan viestin komissiolle, tervetuloa muuten pääjohtaja, ja varsinkin neuvostolle, että he ymmärtäisivät, että kun kerran neuvosto on kieltäytynyt, että ei halua mennä esimerkiksi nelosotsakkeessa yli katoa, niin se tarkoittaa sitten sitä, että joudumme tekemään uhrauksia poliittisestikin, jotka ovat todennäköisesti kestämättömiä. Koko kokoustamisen ajan olemme kovasti uurastaneet, että pitäytyisimme enimmäismäärissä. Ehkä 15 vuotta Euroopan parlamentti ei ole hyväksynyt tarkistusta, joka menisi yli enimmäismäärään tämän asterisk. Ja me olemme noudattaneet tätä kuria. No hyvä sitten, mutta neuvoston täytyy tajuta, mitä se sitten merkitsee. Nimittäin valtiovarainministeriöiden kesken ei enää sitten anneta lausuntoja, jossa sanotaan, että Euroopan talousarvio kuluttaa liikaa, eikä se ole mitään virkaa ja tarvitaan säästöjä ja täytyy Euroopan talousarviostakin leikata kuin muistakin talousarvioista. Totta kai nämä juhlalliset päätökset, joita YK on yleiskokouksessakin on sovittu, että niitäkin voidaan rahoittaa mukaan. Se edellyttää neuvotteluja. No niin. Vielä tästä periaatteesta. Eli 41,5 miljoonaa, no suurin piirtein tässä täytyy vielä varmentaa tämä Eli puolet ja puolet, riippuu vähän suuruusluokasta, näiden kahden budjettikohdan kesken, ja haluaisin tästä nyt toimintaäänestyksen ajanteksi ei puheenvuoropyyntöjä, äänet puolesta. Vous merci. Qui est contre? Vastaan. Un contre. Abstention. Tyhjää. Une abstention. Pardon. Kaksi tyhjää. No niin, kiitos. Nämä kädet, jotka nousivat kansainvälisen lehdistön edessä ja muiden toimijoidenkin silmien edessä, ovat poliittisesti erittäin tärkeitä käsiä. No niin, tämä merkitsee sitä, että me yhtenä ryhmänä voimme hyväksyä kakkosotsikon taulukon, paitsi ne kohdat, emme nyt niitä merkineet enemmän, mutta toivottavasti luotatte sihteeristöön ja koordinaattorin, paitsi ne kohdat, jotka liittyvät banaaniin ja isi plussaan. Äänet puolestaan. Kiitos. Vastaan. Neljä. Tyhjää. Ei tyhjä ääniä, kiitos. Kakkosoptio näin tarkistettuna on hyväksytty. Sitten huomautukset. Meillä on tällainen vihkonen huomautuksista. Que vous avez tous. Täytyy nyt varmistaa, että teillä on hyvä oikea asiakirja käsissä neljä rap. Tämä on kovin musiikillinen nimeltään esittelijän esitykset, sivut 13 ja 14. 13 ja 14. Onko kaikilla tämä? Alors attendez. Euh, on, on, on achève distribuer. No, se on vasta jaettu. Voinko jo aloittaa? oui, oui. Ça n'est pas un nouveau cahier. Ei se ole mikään uusi asiakirja. Se jo maanantaina jaettiin. Ei siinä mitään muutosta ole, paitsi sitten kompromissitarkistukset, jotka esittelijä suullisesti esittää. Eli Tässä ei ole mitään numeroa, ei kun onpas. 384 registä puolesta. Ja sitten teille puolta ennen puolesta. Oletteko valmiita vastaan? Kaksi vastaan tyhjää hyväksytty. 4662 Ehrenhauser varauksesta. Esittelee vastusta hänet puolestaan. Kiitos vastaan. Tyhjää. hylättyä. Hauserin 4649 sama juttu vasraukseen. Esittele vastustaa hänet puolesta. Ei kukaan vastaan. Tyhjää ei saanut tukea eli hylätty. ECR 494. Horisontaalinen. Ensimmäinen ilmentymä horisontaalisesta äänestyksestä esittelee puoltaa hänet puolesta. Ja täytyy koneellisesti hoitaa tämä. Ja ikävästi täällä sanottiin, että minä en saakaan äänestää. Voidaanko avata äänestys? Vous ouvrez le vote Donc je ne vote pas. Hein. Minä en äänestä. Nimittäin muuten se mitä töitäisiin äänestys. Vielä varapuheenjohtaja on äänestänytkin jo. Äänestys päättyy. 18.21. Hylätty. Seuraavaksi 368 Afetista. Esittele puolta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. 4240 herrat ja rouvat Toijalta ja muilta esittelijä vastustaa puolesta. Sosiaalidemokraatit puolesta vastaan kaikki muut. Aika ikävästi joutuvat paitsi on sosiaalidemokraatit hylätty. Kaksi samanlaista tarkistusta 342 ja 722. Esittelen puolta äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Koko 846 Guelta puolesta esitteli vastustaa. Gue on puolesta vastaan, kaikki muut tyhjää, valitettavasti hylätty. Sitten joukkotarkistukset, ovat samanlaisia 343 Afetista ja sosiaalidemokraateilta esittelee puolta äänet puolesta Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Yksi tyhjä ääni hyväksytty. Useita tarkistuksia, jotka ovat samanlaisia nekin, samalta tekijöiltä 344, esittelijä puolta tätäkin puolesta, varmaan sama nimimistö vastaan, kaksi vastaan, Barbara kinko, No, se on huomautettu, huomattu. Tyhjä, yksi tyhjä, puolelta hyväksytty 334 Afetista varauksiin. Esittelee puolta puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos. Kiitos. Tyhjää. Hyväksytty. 354. Huomautuksia. Afetista. Esittelee puolta hänet puolesta. Kiitos. Vastaan. Kaksi. Tyhjää. Yksi. Hyväksytty hylätty. 594 vihreiltä. Vihreät ovat puolesta ja esittelijäkin puolesta. Vastaan samat mammutit jälleen hylkäsivät 345 Afetista ja sosiaalidemokraatilta komment- huomatuksia esittelee puolta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää hyväksytty. 4190 herra Banaanilta. Se on huomautuksiin. Esittele puolta äänet puolesta. Jaha. Ja vastaan. Vasemmisto, mutta enemmistö kuitenkin keskustasta ja oikeistosta, eli hyväksytty. 364 Afetista esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Kiitos tyhjää. Hyväksytty. 595 vihreältä varaukseen esittelijää puoltaa. Ha? Puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Hylätty. 333. Afetista. Puolesta. Esittelijä puoltaa Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten samassa budjettikohdassa on useita tarkistuksia. 4214. Garrigalta ja Gressleltä. Se on horisontaalinen, se tulee myöhemmin vastaan. Esittele puolta äänet puolesta. Kiitos vastaan liberaalit varsinkin, tyhjää, kiitos, hyväksytty. 369 valiokunnasta esittelijä, esittelijä puolta puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Kaksi tyhjää. Hyväksytty. 642. Aldelta, varsinkin Haglundilta, esittelijä vastustaa. Puolesta, kiitos, vastaan. Esittelijä James Ellis keskenään vastaan. Yhtäkkiä löytyy tämmöisiä asioita. No, pysytään poliittisina. 483 nimenomaan Ellisiltä tai ECRltä. Mitä miet sanoo esittelijä? Puoltaa äänet puolesta, kiitos, vastaan. Ei kukaan tyhjää, kaksi tyhjää, kolme hyväksytty. Okei. Okay. No niin, 585 vihreältä esittelee puoltaa puolesta vastaan A koneellisesti minä en äänestä Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 23.17 hyväksytty. Seuraavaksi 16 Devestä ja sosiaalidemokraatilta esittelee puolta hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 365 Afetista esittelee puoltaan puolesta vastaan tyhjää. Kiitos hyväksytty. 4192 Laslo Surjannolta esittelijä puoltaa vas puolesta ja vastaan. A. joo. Ehkä enemmistö, mutta tarkistetaan koneellisesti. 42 on läsnä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22.18 hyväksytty. 17 esittelijä, tarkistus 17, esittelee puoltaa. Puolesta, vastaan, tyhjää, 17 hyväksytty. 42. Intasta. Esittelen puolta äänet puolesta vastaan tyhjää, kaksi hyväksytty. 43 samasta valiokunnasta Intasta sitten puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 495 ECRstä on hoidettu kuulemaan. 20 Devestä esittelee puoltaa puolesta vastaan tyhjää, kaksi tyhjää hyväksytty. 23 samasta valiokunnasta Devestä esittelee edelleen puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 Devestä edelleen esittelijän tuella äänet puolesta vastaan kansanpuolue, mutta on yksinään nyt tyhjää hyväksytty. 4511 Mitchelliltä. Esittelijä vastustaa. Puolesta. Kansanpuolue vastaan. Kaikki muut. Tyhjää. Ja esittelijä, anteeksi, mutta hän ei olekaan kansanpuolue. Esittelijä on sukupuoleton. Siis poliittisesti puhuen hyvät ystävät. Minä olen itse ollut esittilä, minä tiedän, miltä sinä tuntuu istua. Katsotaan, miten se sitten vaikuttaa internetissä. Hylätty kuitenkin voidaan sanoa. 22 Devestä. Esittelen puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 31. Esittele, se on kai kompromissitarkistus teillä. Kyllä. Keskusteluiden jälkeen pääsimme sopimuksen tekstistä. Se on jaettu sähköpostitse teille mutta sitten tehtiin vielä yksi muutos. Palautettiin alkuperäinen sosialistinen teksti. Luen tekstin tässä muodossaan. Osa näistä määrärahoista siirretään varaukseen, kunnes Euroopan komissiolta saadaan esitys poliittisesti sitovaksi asiakirjaksi, joka osoittaa, että ilmastorahoituspaketti on todella lisäys. Jakaa EU-varoja kumppanuusalueelle maantieteellisesti tasapainoisesti jaettuna. Näin ei saa haitata olemassa olevia kehitysohjelmia. Samalla pitää selkeästi nähdä jäsenvaltioiden maksut tähän Fast Start-järjestelmään ja valinnat siitä, ketkä ovat hyötyjiä kehitysmaissa. And I need to continue. Ja jatkan vielä. Se merkitsee sitä, että kirjallisen tekstin verrattuna siellä tulee osa virkkeestä, joka oli aikaisemmin ylivedetty. Se tulee takaisin. Olkaa hyvä, ette vielä lopettanut. The rest is as it was this... Osa, siis siinä muodossa, joka jaettiin, joten ehkä säästän aikaa mm. enkä lue sitä. Puoltaisin siis tätä. Kako haluaa puhua? Ei, se sopii siis. Hyvä. Äänestämme tästä tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kattaako se 708? Kyllä. Seuraavaksi terveyteen. 644. Liberaalit ja varsinkin herra Alvarolta esittelee puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 493 SERltä esittelee puoltaa. Puolesta ai täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. En edelleenkään äänestä itse. Äänestys päättyy. 18.20. Hylätty. 593 vihreältä esittelijä vastaan. Puolesta vastaan esittelijä ja Rova Andreasseen siis hyväksytty. Euroopan politiikka on aika monimutkaista, joka menee yli ymmärryksen. 355 Afetista. Esittelijä, esittelijä, esittelijä, esittelijä puoltaa. Esittelijä puoltaa, nyt puolestaan. Kiitos vastaan. Yksi tyhjää, kaksi hyväksyttyä. 18 Devestä ja eräältä poliittiselta ryhmältä esittelee puoltaa vastaan Nadežda vasta Barbara ja Nadeja ovat omissa unelmissaan. Vastaan siis ja tyhjää hyväksytty. Kahdeksan. Banaaneista, mutta vain kommenteista. Niitä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksy. Tämä kommentti huomautus on yhteen sovitettavissa myös äskeisen mainitun budjetin kanssa. 21. deveste esittelee puoltaa. Puolesta vastaan tyhjää. Kiitos, hyväksytty. Seuraavat viisi on jo hoidettu. Se on taulukossakin. Niistä ei äänestetä. Sitten sitten 367 Afetista. Esittelee puolta puolesta. Kiitos vastaan. Kiitos tyhjää. Yksi tyhjä. Hyväksytty. 562. Arvokkaat allekirjoittajat Böge Kasulides. Esittelee puoltaa. Puolesta vast, kiitos ja vastaan No, ikävä heille tyhjää, erinomaista. Tarkistus on hyväksytty. 850 Gwen ystäviltämme puolesta, esittelijä ei puolla puolesta, aika paljon vastaan, esitteli vastaan Bokrossin ja Hartongin kanssa. Bermudan kolmio. olen pahoillani Sidonia, 497 ECRltä on hoidettu. No niin. No niin, nyt olemme hoitaneet huomautukset nelosotsakkeessa. Kiitos. Nyt kysyn esittelijältä, pystymmekö me nyt saamaan taulukon luettua siis luettelon koehankkeesta valmistelevista toimista lukuinen päivinen. Tiedän, kun en vastausta tiedä, mitä rouva esittelee vastaa. Have you received the copies? Saitteko nämä kopiot? Still, uh... Ah, on a besoin de quelques minutes pour les copies. Ehkä tarvitsemme kopiointia varten pari minuuttia. Mais voilà, le mieux c'est qu'effectivement... Euh... Ehkä selitän lyhyesti, mitä olemme tehneet. Sidonia nous explique, ça a été, euh, et je, je l'en... Banan Sidonia voi selittää, mutta kiitos koordinaattori joka kerta, joka vuosi koehankkeesta on joutunut käymään kaikki vaikeimmat keskustelut siitä syystä, ja tämä kerran uusille jäsenille vanhat tietävät, siitä syystä, että siellä on sitä vähäistä liikkumavaraa poliittisesti, että parlamentilla on käytettävissään ylipäätään. Parlamentilla kun ei ole mahdollisuutta hyväksyä määrärahoja toimissa, joissa ei ole oikeus perustaa. Paitsi sitten, että on koehankkeita tai valmistelevia toimia, jotka sitten saattavat johtaa yhteisen politiikkaan. Ja jos koehankkeet on onnistunut, niin se on sitten komission vastuulla jatkaa siitä ja harjoittaa tätä politiikkaa laajemmin kokemuksen pohjalta. Tämä on hyvin tärkeä mahdollisuus parlamentin toimivalta ajatellen. Me pyrimme sitä käyttämään yhdessä Euroopan komission kanssa, koska totta kai ajatuksena on, että voitaisiin jatkaa myös koehankkeita pysyvämmin ja että olisi mahdollisimman realistisia näissä esityksissämme. Tänä vuonna viime edellistenkin vuosien lailla on tehty paljon aloitteita, kekseliäisyyttä on osoitettu parlamentin jäsenten parissa, eikä pelkästään ryhmissä, eikä pelkästään budjettivaliokunnan jäsenten parissa. Siksi on ollut kovin vaikeaa saada äh, tätä käärmeä, käärmettä pyssyyn ajettua. Mutta nyt olemme kuitenkin siinä vaiheessa näiden mahdollisten selitysten jälkeen tai keskustelun jälkeen, että voimme äänestää yhtenä ryhmänä koehankkeiden valmistelutoimien luvuista. Sen sijaan me tarvitsemme lisäaikaa vielä voidaksemme äänestää ehkä ensi viikolla, toivottavasti yhtenä ryhmänä myös silloin, huomautuksista. Tässä ollaan. Jos sinun niin vain on valmis, hän saa puheenvuoron. Eh, thank you, eh, to all of... Kiitoksia teille kaikille panoksestanne. Saatte tämän asiakirjan pian. Minun täytyy vain pyytää anteeksi omissa nimissäni ja sihteeristön nimissä. Me pääsimme kuitenkin vain vasta eilen illalla yhteisymmärrykseen ja siellä, missä sihteeristö toimii siinä rakennuksen osassa, eilen illalla ollut sähköä, joten sen takia tätä taulukkoa ei saatu päivitettyä. Minulla on kuitenkin teille muutama tärkeä tieto heti nyt. Yli 150 hanketta, jotka, valiokunta, jotka valiokunnalle esitettiin. Kesäkuussa me teimme pienen uuden keksinnön, nimittäin tämä jäsenten jättämä ehdotustaulukko lähetettiin komissiolle niin, että siellä voitaisiin arvioida joitakin ajatuksia, koska pilottihankkeet ja valmistelevat toiveet ovat minun mielestäni eräänlainen äm, lainsäädäntöaloitteen tapa tai aloitetapa Euroopan parlamentin jäsenelle. Ja siksi on tärkeää, että nämä aloitteet ovat todellakin innovatiivisia uusia. Ja siksi on hyvä tarkistaa, ja komissio oli hyvin äh, avulias tässä asiassa, että äh, ovatko nämä ehdotukset ehkä jo katettuna joissain muissa ohjelmissa, niin että ehdotukset varmasti ovat todella innovatiivisia, eivätkä toista jo tehtyä työtä. Yhteistyö komission kanssa toimi oikein hyvin, mutta komissio ei tietenkään määrää meitä. He antavat suosituksen, mutta se ei ole mikään sitova arvio. Jotkut jäsenet eivät saaneet kuitenkaan hankeehdotuksia valmiiksi kesäkuuksi, joten eh, heidän hankkeita ei sitten arvioitu. Minä olen kyllä eh, hyvin vaikuttunut kollegoiden eh, luovuudesta ja se on myös suuri haaste. Ja nyt kun katson näitä pilottihankkeita ja valmistelevia toimia, niin se on ikään kuin äh, matka tämän parlamentin mielikuvitukseen. Täällä on kyllä todella paljon erilaisia hankkeita. Ja valinnan tekeminen oli hyvin vaikeaa. Ja minulle oli tärkeää, että meillä olisi määrärahoja myös olemassa oleville pilottihankkeille ja valmisteleville toimille niin, että emme aina vain aloita uusia hankkeita ja päätä niitä vuoden kuluttua, vaan meidän tulee myös viedä eteenpäin menestyksekkäitä hankkeita ja antaa niille määrärahoja seuraavalle vuodelle. Siis osa näistä hankkeista on jo olemassa olevia hankkeita, jotka saavat lisärahoitusta. Minä ja koordinaattorit yritimme saada aikaan kompromissin, joka antaa vihreää valoa tai mahdollisuuden eri valiokunnille ja eri poliittisille ryhmille, mutta tasapaino oli hyvin vaikea löytää. Ja oli myös sitä mieltä, että pienempien ryhmien pitäisi myös saada joitakin hankkeita. Jos me äänestämme, niin pienemmät poliittiset ryhmät häviävät, mutta se ei ole ajatuksen ydin, joten otin mukaan tänne myös joitakin pienempien ryhmien hankkeita. Sitten jako-otsakkeiden välillä. Minun on lyhyesti selitettävä, miten me tämän teemme. Toimielten väliset sopimuksen summat määräävät pilottihankkeiden ja valmistelivien toimien kokonaissumman. Meillä ei ollut mitään ongelmaa saada päätyä tähän rajaan, koska meillä ei ole enää määrärahoja marginaaleissa, joten tämä olikin itse asiassa meidän meidän rajoituksemme ei niinkään toimielinten välisen sopimuksen summa. Suurin osa hankkeista eh, liittyivät otsakkeeseen 1a. Tämä ei ollut mitenkään yllättävää. Usein nämä liittyvät innovaatioon, eh, nuo, nuorien edistämiseen. Ja sitten meillä oli myös joitakin hankkeita liittyen otsakkeeseen kaksi, mikä tarkoittaa, että nyt meidän jäsenemme ovat kiinnostuneita myös tekemään pilottihankkeita valmistelevia toimia maatalouden ja kalastuksen saralla. Ja nyt olette toivottavasti saaneet jo tämän taulukon. Kyllä. Tässä taulukossa on kaksi virhettä. Minun on heti ne mainittava. Nimittäin ensimmäisellä sivulla 15.02.31 kohdasta summa on e- väärä. Siellä oli 2,4 miljoonaa euroa, vaan 1,4 miljoonaa euroa. Että sen sijaan, että nyt odotamme uutta kopiota, niin kannatan sitä, että korjaatte sen tuohon kohtaan ihan itse. Eli ei 2,4 miljoonaa, vaan 1,4 miljoonaa. Ja sitten, kuten koordinaattorit sopivat, otsakkeessa neljä hanke, jota ei ole vielä ehdotettu, mutta pyytäisin sille tukea. Tässä blokkiäänestyksessä tässä on kyse pilottihankkeesta GUE-ryhmältä liittyen kidutukseen. Ja se on otsakkeessa neljä ja summa on yksi miljoona euroa. Ja tämä on nyt se paketti, äh, jonka ehdotan teille. Jos, teillä, jos löydätte vielä muita virheitä tai teillä on kommentteja, niin olkaa hyvä ja kertokaa. Kiitoksia. Moni kollega on pitänyt puheenvuoroa. Puheenvuoron. He kyllä saavatkin sen hetken kuluttua. Haluaisin nyt olla varma siitä, että kaikki ovat ymmärtäneet oikein nämä kaksi oikaisua, jotka on tehtävä tähän toiseksi viimeiseen taulukkoon. Viimeisin versio on oikein. Viimeinen versio sisältää myös Gwen tarkistuksen sen sijaan puheenjohtajan taulukko. Me tästä kalta kohdellaan puheenjohtajaa niin kuin esittelijäkin vaikuttaa siltä. Siellä on kaksi virhettä. Ensimmäisellä sivulla Kavekossa salissa on ENP, se on 1,4 miljoonaa eikä kahta miljoonaa. Sen sijaan tämä tavallaan vastapuolena sivulla kaksi täytyy panna yksi kohta lisää, joka on Kuen koehanke, joka liittyy kidutuksen uhreisiin ja se on yksi miljoona. Vielä yksi asia, jonka haluan sanoa jäsenille, kuten esittiläkin totesi. No jokainen tietää sen jo nyt. Meillä on menoissa enimmäismäärä 1, 2, 3, 4, 1, A, 1, B, 3, B, 4, 5. Meillä on erityiskatto myös koehankkeille valmisteleville toimille – Kuten Sidonia selittikin, emme halua koehankkeessa mennä ylikatoon, koska meitä sitoo jo niin paljon muutenkin viiden otsakkeen enimmäismäärät. Euroopan talousarvio parlamentin kohdalla on aika pitkälle sidottu. Olemme pakkopaidassa. Toisaalta hän totesi, ja minä toistan sen nyt, me äänestämme luvuista, ei huomautuksista. Pitää mielessä, että ehkä joillakin kollegoilla on vielä kysymyksiä. Ja ehkä on joitain koehankeehdotuksia, joita ole pystytty huomioimaan koehankkeina, mutta me esitämme, että ne huomioidaan kuitenkin huomautuksissa budjettikohdissa, jotka ovat tavallisia ja jotka jo on hyväksytty viime päivien aikana. Me voidaan kuitenkin siis huomioida. Ja jos on kysymys esittelijälle, niin hän voi antaa tarvittavat vastaukset. No niin, Anne Jensen. Thank you, Chairman. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kovasti kiitoksia, kun tehtävä on ollut hankala ja nyt hyvin on pyritty kompromissiin. Tämä budjettimenettely on opettanut meille, että hyviä ajatuksia, innovatiivisiakin ajatuksia on parlamentissa paljon, mutta myös, että luultavasti pitäisi menettelyitä hiukan tiukentaa niin, että tulevien esittelijöiden tehtävä on helpompi. Sanon tämän itsekin tulevana esittelijänä. Meidän pitäisi siis hiukan tiukentaa pelisääntöjä niin, että voimme olla varmoja, että komissio saadaan mukaan. Jutta tämän aloitti budjettiesittelijänä ja mielestäni opimme joka vuosi uutta ja tästäkin voimme oppia ja voimme askel askeleelta tehdä vielä paremmin työtä. Pari kysymystä tästä uudesta taulukosta. 040411. Tämä kohta on jäänyt pois, tai siitä ei nyt huomautus pois, ja haluaisin kysyä esittelijältä, liittyykö tähän, tämä siihen, mitä esittelijä sanoi, että tällaiset ohjelmat – jotka ovat päättymään päin, niitä ei voida enää muuttaa. Voisiko tämä olla syy selvä? NP-kohta 1,4. Minä niin mielelläni näin tuon suuren korotuksen siinä, mutta ihan ok näinkin. Ulko asioista. 363 19.04.06 EU-Venäjä asioista. Tässä on haluttu poistaa yksi virke huomioista. Me haluaisimme äänestää tästä erikseen, kun mielestämme tämä on hyvin tärkeä huomautus, emmekä haluaisi sitä poistaa. Tämä liittyy tähän järjestelyyn kysymyksensä mielestämme tärkeä. Lopuksi voimme tukea guet tarkistusta vaikka se ei olekaan tässä listassa. Tuo kiidus, kiidutustarkistus siis. Sitten oli vihreiden tarkistus, josta puhuimme otsakkeeseen viisi. ulkosuhdehallintoon liittyen. Siitä haluaisin kysyä. Muuten ALDE-ryhmä on hyvin tyytyväinen tähän. Tämä on reilu kompromissi ja voimme sitä tukea. Merci. Merci beaucoup. Kiitoksia, kiitos kovasti Anne. Esittelijä vastaa kaikkiin huomautuksiin. Damien Abad. Oui, merci. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt kompromissin hyväksi. Haluaisin vain korostaa, kun minä nyt olen uusi jäsen, moni muukin, että tämä on kuitenkin aika mutkikasta. Se on nyt vähintä, mitä voi sanoa siis menettelytapana. Ehkä voitaisiin vähentää tätä hämäryyttä monessa kysymyksessä. Koordinaattorit varmasti ovat tärkeässä asemassa, ja siitä olen samaa mieltä. Kuitenkin tässä tarvitaan yhteys myös valiokunnan jäseniin, että kaikki pystyisivät tekemään työtä ja ymmärtämään kaikki mekanismit näin ollen olenkin sitä mieltä, että koehankkeissa joko päätetään, että ryhmät niitä puolustavat heti menettelyn alusta alkaen ja ryhmät niitä tukevat. Ei. Mutta jos yksittäisiä koehankkeita tulee, täytyy sitten sekin loppuun asti viedä. Valiokunta niitä arvioinut ja kuitenkin niitä on hyväksytty. Halusin tätä nyt tähdentää menetelmänä Ymmärrän toki vaikeudet, joita on neuvotteluissa aina, mutta totta puheen meidän täytyy saada aikaan enemmän yhteistyötä eri tahojen kesken, että voimme kohentaa menettelyä. Kyse on myös esittelytavasta eikä pelkästään menetelmästä, niin että voisimme tehdä yhteistyötä koehankkeissa ja muuallakin siinä. Kiitos. Merci, mon cher. Kiitoksi, parhaan kollega. Helga. Yes, I would like a... Niin, minä haluaisin kiittää Sidoniaa siitä työstä, minkä hän on tehnyt ja kompromissien etsimisestä, mutta haluaisin palata tähän jo Annen mainitsevan ehdotukseen tästä ulkosuhdehallinnon kysymyksestä ja sovittelutuesta siellä. Minä en löydä sitä tästä. Uh, Kiitos ihan lyhyesti. Samoin kuin muut, minäkin haluan kiittää esittelijää. Mielestäni hän on tehnyt erittäin hyvää työtä ja pyrkinyt ottamaan huomioon kaikki toivomukset, vaikka se ei koskaan ole oikein mahdollista. Mutta tämä on ihan hyvä lopputulos. Jotta nyt olisin varma, että olen ymmärtänyt oikein. Tarvitsemme kohta kohdalta äänestyksiä huomautuksista osittain, mutta niihinkä palataan ensi viikolla. Selvä, kiitos. Näin on, näin on. Kukaan muu ei kansan puolesta ole mitään sanonut herra Lavia. Sicuramente non parlo a nome del PPE, ma semplicemente... En varmastikaan puhe EPPn puolesta, vaan ainoastaan tämän valiokunnan jäsenenä. Halusin minäkin kiittää Sidoniaa siitä työstä, mitä hän on tehnyt, vaikka henkilökohtaisesti en olekaan aivan täysin tyytyväinen yksinkertaisesti siitä syystä, että minä ää, tässä on kyse erästä hankkeesta, joka liittyy sairauteen. eräänlaisen MS-tautiin, äh, lateraalisen skleroosiin, mutta äh, tässä on asetettu prioriteetti MS-taudille. Kuitenkin kyseessä on kyse on kahdesta erilaisesta sairaudesta. Me e, emme ole toimineet tässä hyvin. Olemme sekoittaneet kaksi erilaista geneettistä sairautta. Äh, Joten joko näissä huomautuksissa otamme huomioon tämän lateraalisen skleroosin tai sitten pohdimme, että voitaisiinko kummatkin ottaa huomioon. Aa, kiitos. Aa, no vihdoinkin. Auktoriteetilla puhuu seuraavaksi. Selvittääkseni vain tilannetta. EPPn kanta tuli varmaankin esitettyä esittelijän suulla, joka kuului myös kerran ryhmämme ja kuuluu tulevaisuudessakin. Tästä MS-taudista ja lateraalista skleroolista. Tämä oli yksi aiheeni, kun minä lääketiedettä opiskelin joten olen tässä samaa mieltä. Si Jutta Haug zusätzlich. Genau. <laughs> Danke. Ähm, ein bisschen, ein bisschen, ähm, äh... Niin, minä olen hiukan osasyypää siihen, että eilen, kun pääsimme yhteisymmärrykseen tästä pilottihankkeiden listasta ja ettemme, että emme ottaneet sitä mukaan. Ja juuri tuosta syystä, ja minä myönnän sen, koska ajattelin, että tässä nyt on MS-tauti jo mainittu, siksi meidän tarvitsee ottaa mukaan ylimääräistä pilottihanketta, mutta koska me joka tapauksessa ensi viikolla käymme läpi ne äh, pilottihankkeet, joita emme ole ottaneet äh, huomioon, mutta jotka voitaisiin ottaa mukaan huomautuksiin. Ja kun äänestämme huomautuksista, niin kyllä minä kannatan sitä, että otamme huomioon tämän toisenkin skleroosin muodon äh, huomautuksissa niin, että kummatkin ovat katettuna. Ja kyllä se sitten löytyy tästä budjettikohdasta. Kiitos. Herra Dank u wel, voorzitter. Niet dat het veel zal uitmaken voor het stemgedrag van mijn collega. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä katsoitte, miten kollegat niin täällä äänestivät, mutta en nähnyt tässä sellaisia ehdotuksia, jo, joita tuli jäsenvaltioita niin, että voisimme niitä todella tukea. Kiitos, hyvä kollega vastatakseni Hartongille, kuten Ann Jensenkin ehdotti. Uskonkin, koronat olit eilen sitä samaa mieltä, että kokemuksen mukaan me tarvitsemme tiukemman työmenetelmän voidaksemme käyttää tätä koehankemahdollisuutta. Se on hyvin mutkaista käytäntönä. Ei ole paljon rahaa nimittäin. Se voi kohdistua kaikkiin otsakkeisiin. Totta kai toimivaltaisen valiokunnan oma osansa tekevät esityksiä, ryhmätkin, niin ikään yksittäiset jäsenet. Meidän täytyy valvoa sitä, että hanki on realistinen ja olla näin yhteydessä kiinteästi komissioon. Kuitenkin minä vakuutan teille, että minä aion valvoa budjettivaliokunnan puheenjohtajana tätä ensi vuonna kaikkien suostumuksella – saamme menetelmän, joka on tehokkaampi, selkeämpi, ottaa huomioon myös nämä aikataululliset reunaehdot niin, että jokainen saa tilaisuuden esitellä ja puolustaa hankettaan. Jos ei sitten ääniä tule, niin mun kuitenkin kaikkia kohdellaan yhtäläisesti sekä ryhmiä että jäseniä. Rova esittelijä, voi antaa vastauksia ennen kuin suoritamme äänestyksen. Eh, thank you for all your comments. Kiitoksia kaikista kommenteistanne. Aloitan niistä, jotka suoraan löysivät puuttuvia kohtia tästä taulukosta. Itse asiassa minä unohdin tämän äh, vihreiden hankkeen äh, liittyen ulkosuhdehallintoon 6000 äh, euron summasta mm, hanke. Se jäi tästä pois, koska ajattelimme, että otamme se huomautuksi, mutta mitään yhteisymmärrystä ei löytynyt, joten palaan tähän alkuperäiseen sopimukseen, että se otetaan mukaan otsakkeeseen 5, eli 600 000 maksusitoumuksia. Sidoni, anteeksi, nyt nyt nopeammin kuin minä. Tässä esitätte, että tähän vielä lisätään kohta. Otetaan vihreitten hanke, joka katosi, koska siellä oli riittävästi otsakkeessa 600 000 verran liikkumavaraa. Aivan kuten sanoitte ja eilen koordinaattorien kokouksesta siitä sovittiin ja koska oli sähkökatkos ja oli myöhä, niin se unohtui tästä taulukosta. Miten symbolista, kun sähköä, niin vihreän tarkistukset häviävät. Je crains que cette... Minä pelkään, että tämä nyt ei ole poliittisesti ihan korrektia kuitenkaan tämä syy. Okei, okay, très bien. No. Ei täällä ole mitään poliittista taustaa. Toinen kysymys, joka nousi esiin, jos aivan oikein ymmärsin, edustaja Jensen sen nosti esiin ja se liittyy asiaan, jonka mainitsin eilen ja toistan uudelleen. Se liittyy erilaisiin tarkistuksiin, jossa muutetaan huomautuksia olemassa oleviin pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin. En voi suosittaa sitä, että äänestäisitte puolesta. Miksi? Koska periaatteessa kaikki, nämä ovat kaikki huomautuksia, jotka koskevat ainoastaan maksuja – Eli sitten kun meillä on budjetti, se astuu voimaan ensimmäinen tammikuusta, niin ei ole minkäänlaista neuvottelumahdollisuutta enää. Ja siksi on täysin turhaa muuttaa ähm, maksu, muuntaa huomautuksia. Äh, ymmärrän kyllä syyt täällä taustalla, mutta esitellinen tämä olisi ainoastaan ele minulta näiden huomautusten laatioille, mutta se on täysin turhaa, koska hankkeet ovat käynnissä ja ne päättyvät joulukuussa, joten tämä on liian myöhäistä, joten ei huomautuksia ainoastaan maksuihin liittyen pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin. Ja sitten vielä eräs asia, vielä eräs huomautus niin yleisesti huomautuksista. Saan kaksi kysymystä. Yksi liittyy siihen, että on huomautuksia ehdotuksia, jotka eivät ole mukana tässä äh, taulukossa, mutta jotka voitaisiin lisätä huomautuksiin jo olemassa oleviin kohtiin kun meillä on yli sata pilottihanketta, niin on hyvin vaikea löytää niitä huomautuksia, jotka voidaan ottaa mukaan jo olemassa oleviin budjettikohtiin. Ja saatte pienen vihkosen, jossa kaikki nämä huomautukset ja budjettikohdat ovat äänestystä varten maanantaina. Te saatte sen etukäteen niin, että voitte ehdottaa omia suullisia tarkistuksia tai kohta kohdalta äänestyksiä näistä huomautuksista. Sitten meillä on toinen kysymys, joka liittyy huomautuksiin pilottihankkeista ja valmistelevista toimista, jotka ovat tässä taulukossa. Minä tein teille listan niistäkin. Periaatteessa nämä ovat huomautuksia, jotka liittyvät alkuperäisiin pilottihanke- ja valmisteleva toimien tarkistuksiin, mutta joskus niitä on yhdistetty. Ja siksi meillä täytyy olla tällaisia yhdistettyjä tekstejä ja joissain tapauksissa nämä ovat myös kompromissitekstejä, joista on äänestettävä erikseen, koska minä en tiedä, mikä tämän äänestyksen tulos on, enkä vieläkään tiedä, mikä sen tulos on, mitä summiin tulee. Sitten Giovanni Lavian no-, esiin nostava kysymys. Minä nyt huomaan kuinka vähän tiedän, kun tutkin näitä pilottihankkeita valmistelijoiden toimia, enkä koskaan äh, ole väittänyt, että tietäisin lääketieteestä paljon. Saatan olla väärässä ja Jutta astui samaan ansaan. Meidän on hyvin vaikea arvioida, kattavatko hankkeet äh, jo olemassa olevia budjettikohtia vai eivät. Siksi me äh, teimme tätä yhteistyötä komission kanssa kesäkuussa ja jos jollain puutteita täällä on, niin se on asia, jota ei voida välttää. Ja siksi onkin varmasti ihan hyvä, että osa näistä pilottihankkeista ja valmisteltoivista esitetään myös ensi vuonna, kun meillä on enemmän tilaa tällaisille kysymyksille. Päätän puheenvuoroni tähän. Toivottavasti en unohtanut mitään. Unohdinko? En. Hyvä. Kiitos. Niin, kiitos esittelijä. Minä korostaa esittelijän sanomaa huomautuksista tai viime vuonna sidottuja koehakkeita tai ei ole enää sitoumuksia, vaan olisi vain maksuja. Ne on jo käytössä, ei niitä voi enää muuttaa. Ne on osoitettu tiettyyn käytötarkoitukseen. Englanniksihan sanotaan, että jos hyväksytään uusia huomautuksia, budjettikohdista, jossa ei ole kuin pelkästään maksuja, niin me emme rahaa siihen panisi, vaan pelkästään turhaa puhetta budjettimenettelyssä, sillä nyt ei ole mitään virkaa. Helka on pyytänyt puheenvuoron ja hän kertoo, miten tyytyväinen hän on. because... Ähm, niin, ainakin haluaisin kirjallisen lupauksen jotta voin olla varma, että tuo otetaan sinne mukaan. Muuten en ole valmis äänestämään paketin puolesta. Sen pitää olla jollain tapaa selvää. Ja silloin kaikki on ihan ok, muuten ei. Helkaa! Ei tämä mikään lupaus ole, vaan me päätämme siitä nyt, kun me äänestämme. Me panemme sinne lisää tähän taulukkoon. Se tulee taulukkoon lisäksi, kuten sinne pantiin Guen esityskin, ja vihreätkin pannaan sinne. Sitä paitsi, että näin suurin osa ryhmistä voi olla tyytyväinen, mikä on ihan normaalia. Se nyt on normaalia. Anne haluaa puhua. Lyhyesti. Tarkoittaako tämä, että emme äänestä huomautuksesta tänään, emmekö? No siitä sanon, että haluamme erillisen äänestyksen tästä EU-Venäjä budjettikohdasta. Vihreiden tarkistus. Oui, vous demandez... Te, Anne, haluat ensi viikolle huomautuksessa erillistä äänestystäkö? Just one pilot. Ei, yksi pilottihanke vain, jossa kolme kuusi kolme vihreät halusivat ottaa virkkeen pois huomautusosasta ja me emme tue tuota poistoa. Haluamme, että siitä äänestetään erikseen tai että se poisto otetaan sieltä pois. We will be voting next week on the remarks. Siitä äänestetään ensi viikolla. Nyt vain luvuista tällä kertaa. Hyvä. No niin, ei puheenvuoropyyntöjä enää. Nyt toimitamme äänestyksen taulukosta, mutta vain luvuista. kokonaisuudessa valmistelevissa toimissa esittelijän esittelevässä muodossa, hänen mainitsemassaan muodossaan, ja sitten sinne pannaan myös tämä vihreiden koehanke. Kompromissi on tämä äänet puolesta. Kiitos. Vastaan. Kaksi. Tyhjää. Yksi. Kiitos. Taulukko koehankkeista on näin hyväksytty näillä luvuilla. No niin, hyvät kollegat. Ui, Huhhuh. Lämpimät onnittelut esittelijällemme. Voilà, c'est très rare. Harvinaista, että uusi jäsen heti ensimmäisenä vuonnaan saa tällaisen mietinnön. Tähän asti se on ollut moitteetonta. Henkilökohtaisesti olen ihailut hänen pätevyyttään, Tiedämme Sidonian hyvin, koska aikaisemmin hän on meidän kanssa tehnyt työtä toisissa tehtävissä, mutta kiitän myös siitä hänen tiukkuudestaan ja avoimesta mielestään löytää kompromissia. Kiitän kaikki jäseniäkin heidän läsnäolostaan. Joskus oli liikaa kansanpuolueisia äänestämässä, mutta täytyy nyt varmistaa sekin, että hekin joskus saavat äänestää. muutaminen toiselle puolelle. Ja kiitos varsinkin koordinaattoreille, mutta olemme vasta kolmanneksen suorittaneet työstämme. Meillä on budjettivaliokunnassa sopimus. Sitä täydentään ensi viikolla, palaan siihen. Toinen kolmannes on se, että me taivutamme myös ryhmät määräenemmistön taakse täysistunnon. Sitten kolmas, neljän, kolmannes tulee sitten no, sovittelussa. Sovittelusta hyvä uutinen uusille jäsenille valiokunnassa suuressa viisaudessaan, valtavassa viisaudessaan, puheenjohtajakokous on nyt ymmärtänyt ne perustelut, joita me olimme esittäneet. Se liittyy siihen, minkälainen olisi parlamentin sovitteluvaltuuskunta. Sen sijaan, että olisi otettu se ratkaisumahdollisuus, jossa olisi valiokuntien kesken painotukset, niin ratkaisu onkin, että klassisemmalla tavalla ja poliittisesti paremmalla tavalla käytetään Daltin sääntöä ryhmiin ja ryhmien sisällä. Eli budjettivaliokunnan jäsenet, nyt teidän täytyy olla riittävän vaikutusvaltaisia omassa ryhmässään, niin että voitte kantaa huolta siitä, että pätevyys, sanoisinko myös perinteinen erityiskulttuuribudjettikeskustelussa olisivat edustettuina mahdollisimman hyvin myös sovitteluvaltuuskunnassa. No niin, ensi viikolla. Maanantaina ja tiistaina on budjettivaliokunnan kokous. Voimme nämä jäännökset vielä hyväksyä. Eli huomautukset koehankkeisiin valmisteleviin toimiin, kuten juuri todettiin, Sitten vielä yksityiskohdat luvuissa, joita on täsmennettävä. Ne on saatettava oikeiksi luvuiksi neljä otsakkeessa poliittisen sopimuksen pohjalta ja sitten banaani ja isi plus jako on hoidettava. Saattaa tulla muitakin lukusopeutuksia. Perinteisesti kuitenkin tiedetään, kun sähkökatkoksia tulee ja kaikki tietokoneet eivät toimikaan, niin saattaa muutama sata miljoonaa hävitä sinne sun tänne. Ja kun tiedetään myös, että meillä on myös puskurilinja, puskurikohta yksi Aassa, nimittäin tämä ITER. Me pystymme täsmentämään ensi viikkoon loppuun mennessä, minkälaisia leikkauksia sieltä tarvitaan, että voimme yksi A saada päätökseen. Meidän täytyy myös vielä hyväksyä pari budjettikohtaa, jotka ovat poliittisia luonteeltaan. Sosiaalidemokraattiset ryhmät kuuluvat tehneet myös esityksen siitä, että luotaisiin uusi lähde talousarvioon, tulolähde. Totta kai tässä nyt mietitään vain sitä, miten me muotoilemme meidän neuvottelukantamme neuvostoon nähden. Näin sitten neuvosto miettii pidemmälle kuin ensi vuoden talousarvion puitteissa ja hyväksyisi sen, että mietimme jo pohdiskelut jatkosta, että päästään tästä budjettiumpikujasta, joka on lähes täydellinen, jossa nyt olemme tänä päivänä. No niin, tässä hengessä puheenjohtajakokous järjestää kokouksen maa, tiistai aamulla 8.30. Minut on kutsuttu siihen kahden esittelijän kerran. Näin voimme valmistella täysistuntoa 20. lokakuuta talousarvio äänestyksen tiimoilta ja olla yhteydessä neuvoston ja komissioon. No, me olemme nyt ymmärtäneet, että nämä äänestykset antavat meille selkeän toimivaltuuden sanoa puheenjohtajakokouksessa, mitä sanomme. Toisin sanoen, täsmennämme tiistai, maanantaina sen, milloin aloitamme tiistai-aamulla budjettivaliokunnan kokouksen. Ehkä täytyy lykätä sitä pikkuisen riippuen puheenjohtajakokouksen pituudesta. Ehkä se noin pari, tunnin verran kestää. Se merkitsee myös sitä, että on selvitettävä, ovatko ne johtopäätökset, johon puheenjohtajakokous päätyy, sellaiset, että me joudumme vielä muuttamaan esitystämme. Siitä äänestetään myös 20. lokakuuta tarkistusten kanssa. Jos puheenjohtajakokous nimittäin haluaa lähettää viestien neuvostolle omalta puoleltaan, niin kuvittelisin, ettei se liity mihinkään tiettyyn budjettikohtaan ensi vuoden talousarviossa, vaan paremminkin se, siinä katsotaan pidemmälle jo. Kuvittelisin, en minä tiedä. Siinä tapauksessa ehkä meillä olisi parlamentissa yksi keino tätä tarkoitusta varten, nimittäin se otettaisiin huomioon päätöslauselman esityksessä. Kun me tiedämme, että päätöslauselma esityksessä, niin ensin täytyy jakaa se muuten. Niin, mutta se täytyy ensin jättää. Siellä on kuitenkin määräaika myös tarkistuksille 4. lokakuuta puolelta päivin. Olisi hyvä, että se olisi tämän viikon loppuun mennessä käytettävissämme, että voimme työstää sitä viikonlopun aikana tai ainakin jonkinlainen hahmottelma, että on jonkinlainen käsitys. No, rova esittelijä ja sitten Anne. If I may to clarify for the... Jos saanen päätöslauselmaa äh, hiukan selvettää, olen varsin pitkällä päätöslauselman luonnoksen laatimisessa. Toivottavasti saan sen luonnoksen valmiiksi tänään niin, että se eh, teille lähetetään huomenna aamulla. Toivottavasti tämä ei nyt kauhistuta sihteeristöä. Ah, huomenna iltapäivänä. No huomenna saatte sen joka tapauksessa. Olisi hyvä, olisi hyvä, että se olisi viikonloppuna käytössämme, että voi viikonloppuna aikana sitä työstää, kun ajatellaan näitä kohtia ja tarkistuksia. Anne halusi puheenvuoron. Yes. Well. Niin. Sanoit paljon ystävällisiä sanoja Sidonille ja hän on todella ansainnut sen. Olette tehnyt erittäin hyvää työtä tähän asti. Paljon työtä on vielä tehtävänä, mutta haluaisin sanoa myös muutamia kauniita sanoja puheenjohtajalle, koska mielestäni olette johtaneet puhetta, johtanut puhetta erittäin hyvin. Sihteeristö, ilman sihteeristö minä en ole yhtäkäs mitään. applaud the secretariat kyllä, minä kiittäisin myös sihteeristöä, koska äh, sekin on tehnyt erän, erinomaista työtä. On aina vaikeaa tehdä tätä työtä ja sitten vielä kun sähkötkin katketavat Mutta pieni huolenaihe tähän vielä. Olen iloinen siitä, että tämän talon johto on kiinnostunut budjetista. Budjetti on ikään kuin parlamentin kruununjalokivi, vaikka meillä on paljon muitakin toimivaltuuksia nyt. Mutta haluaisin vain sanoa, että voisin kuvitella, että Englannin kuningatar on hyvin kiinnostunut kruununjalokivistaan, välittää niistä paljon, mutta hän ei itse niitä vahdi. Hänellä on sitä varten henkilökuntaa, joka vahtii näitä kruununjalokiviä. Ja mielestäni se on erittäin hyvä periaate. Hyvä Anne tästä viimeisestä kommentista ja kiitokset myös näistä kohteliaisuuksista. No niin, hyvät ystävät, kuten aina, kun parlamentti tekee hyvää työtä, se on yhteistä työtä. Se on kaikkien ansiota. Kaikki voimme olla ylpeinä mukana tässä tehtävässä, johon kukaan ei jätä omaa puumerkkiään. Hyvät ystävät, kiitoksia kovasti. Me päätämme tuntia etuajassa. Kiitokset myös tulkeille. Aina vaikea tulkata budjettiäänestyksiä. Minä toivotan teille hyvää työlästä viikonloppua niin, että voitte tutustua esitykseen ja tapaamme lauantaina maanantaina tapaamisiin. Bon, ben bravo.